Buenos días a todas. No niin, huomenta kaikille. Aluksi haluaisin ilmoittaa, että tämän aamun asiantuntijat ystävällisesti ovat samaa mieltä siitä, että he pitävät nyt puheensa niin, että jää vähintään 10 minuuttia kysymys- ja vastaussessioon yleisön kanssa – kunkin alustuspuheenvuoron jälkeen ja kiitän heitä tästä jo etukäteen. Ja lähdemmekin välittömästi käsittelemään esityslistan aiheita. Meillähän eilen oli hyvin hedelmällinen päivä ja saimme kuulla poliittisia edustajia, frankofonian edustajaa, eurooppalaisten toimielinten edustajia ja myöskin useiden kansainvälisten järjestöjen tulkkausyksiköiden päälliköitä. Ja he puhuivat ensinnäkin siitä, mitä varten monikielisyyttä on, ja toiseksi, että tarvitaan uusia lingvistisukupolvia ja erityisesti konferenssitulkkeja nimenomaan, jotta voidaan varmistaa monikielisyys myöskin tulevaisuudessa. Ja tänään puhumme tutkimuksesta ja akateemisesta maailmasta. Ensin lähdemme käsittelemään kiehtovaa uuden teknologian maailmaa ja sen jälkeen, jos Vaivellille sopii, katsomme sitten tätä tällä hetkellä täydellisintä konetta, joka on olemassa, eli meidän aivomme. Ja sen jälkeen puheenvuoron saa Weibel. Hän on Karlsruen yliopistosta, Saksasta, myöskin Pittsburghista, Yhdysvalloista. Ja kuten monet teistä varmasti tietävät, hän on kansainvälisesti tunnettu asiantuntija, mitä tulee automaattiseen kääntämiseen. Ja annankin teille välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Vice President Martinez. Um... Kiitoksia varapuhemies äh, Martínez, äh, rouva Cosmidu, Juan Carlos Jiménez Marin, naiset herrata. Tietysti minulla on suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään puhumassa teille näin arvovaltaisen yleisön edessä. Viime viikolla vierailimme parlamentissa niin ikään. Silloin me tutustuimme teidän tulkkauspalveluunne ja minun teki suuren vaikutuksen se tapa, jolla teidän ihmistulkkinne tekevät työtä, anteeksi siis tulkinne, ihmiskääntäjänne tekevät työtä. Kyllä se on kuitenkin neljästä maailman kielestä. Ja tämä on hieno taito. Itse puhun viittä kieltä, mutta en kolmea minuuttiakaan selviäisi hengissä kopissa. Keskittymiskykyni ei siihen riittäisi, enkä pystyisi tekemään niin sulavasti juohavasti tätä työtä, jotta nämä hienosti toimivat tulkinta tekevät tämä minun puheenvuoroni ei pyri millään tavalla siihen, että korvattaisiin ihmistulkien työ konetulkkauksella, enkä siihen edes pyri. Puhun vain teknologiasta, jota voidaan käyttää joita me muut voimme käyttää hyväksemme. Euroopan unelma ja maailman unelma tietystikin on, että kaikki ymmärtäisivät toisiaan huolimatta siitä, mitä kieltä toinen puhuu. Enimmäkseen ei voi kerta kaikkiaan käyttää, ei ole varakaan käyttää niitä resursseja hyväksi, joita Euroopan parlamentissa on käytettävissä. Tietystikin te ymmärrätte, että me elämme maailman kylässä. Me kaikki teemme yhteistyötä ja maailma globalisoituu jatkuvasti. Vuorovaihtoa, kommunikaatiota, viestintää käydään yhä enemmän ja Euroopassa pyritään Eurooppa pyrkii integroitumaan, yhdistämään huomenta siitä, mitä kielimuureja on edessä. Jotkut saattavat virta sen puolesta, että kaikkien pitäisi puhua samaa kieltä. Samanaikaisesti on vastakkainen virtaus joka toteaa, toteaa, että kielet, kulttuurit ja tavat ja perinteet eri maissa muodostavat moninaisuuden kirjon rikkauden, josta täytyy pitää kiinni. Ja tämä täytyy myöskin muistaa, mikäli haluamme kohdata ihmisiä eri puolta maailmaa. Elämme maailman kylässä, mutta samanaikaisesti täytyy muistaa kulttuuri-identiteetit ja niiden erottaa. Euroopassa puhutaan valtaisen määrä kieliä ja murteita, joten tämän tyyppisen yhdentymisen haasteet ovat valtavia. Tällä hetkellä ihmiset hoitavat tulkkauksen, taikka sitten tulkkausta ei ole laisinkaan. Suurin osa kokouksista, joissa minä olen ollut mukana, hoidetaan huonolla englannilla. Kuinka hyvin sitten ihmiset puhuvat englantia Euroopassa? Ne, jotka uskovat, että tämä englannin kielen käyttö on paras ratkaisu, suosittelen, että katsotte tätä kaavakuvaa, koska tästä näkee, kuinka vain 30-40 prosenttia kautta Euroopan puhuu englantia niin hyvin, että he pystyvät hoitamaan asioita keskenään. Tämä on keskiarvo, joten tämä ratkaisu ei toimi ja todennäköisesti ei tähän kannattaisi muutenkaan pyrkiä. Mitä sitten voi tehdä? Tietystikin ihmiset voivat tulkata ja kääntää Tällä hetkellä noin 500 000 kääntäjää toimii maailmanlaajuisesti 150 000 Euroopassa. Voitte oikaista, mikäli lukuni ovat väärässä, mutta minun tutkimukseni viittavat tähän. Ja vain 31, kyse on 31 miljardin dollarin markkinoista ja EU on yksi suurimmista käännöspalveluiden ja tulkkauspalvelujen käyttäjästä. Tämä yli, niin, noin kolme miljardia käytetään joka vuosi tähän. Kun tämä toimitaan 24 kielellä, Tämä on valtava haaste kuitenkin. Maailmassa on yhteensä noin 6000 kieltä. Ja mikä haluttaisiin, että kaikki, kaikista kielistä käännettäisiin kaikkiin kieliin, eri yhdistelmiä olisi 36 miljoonaa, eri käännössuuntia 36 miljoonaa. Käytännössä tämä olisi mahdotonta. Siksi, että siksi vain pieni määrä voidaan kääntää, taikka käännetään. Ja kyse on vain tekstistä. Puheen osalta tilanne vielä huonompi. 300 000 konferenssia järjestetään joka vuosi Euroopassa. Vain yksi prosentti tai vähemmän kuin yksi prosentti niistä tulkataan. YouTube, YouTubeen tulee joka, kolme, joka, tunti, joka minuutti 13 tuntia uusia videoita. Televisio, satelliitti, satelliitin kautta sauttaa ihmisiä jatkuvasti eri puolilla maailmaa. Eri luentoja järjestetään, konferensseja ja muita jatkuvasti kokouksia, puhelinkeskusteluita, vuoropuhelua käydään kaikkialla jatkuvasti. Ja yleensä ei välttämättä voi hoitaa asioita toisen vastapuolen kielellä. Mitä sitten voi tehdä? Haaste on valtaisa. Eikä ihmisten ponnisteluiden kautta yksin voida vastata tähän haasteeseen. Siksi olemme hyvin paljon rahaa, vaivaa ja aikaa käyttäneet automaattisten ratkaisun löytämiseen. Tämä on erittäin vaikea kääntäminen ja tulkkaus. Kielestä toiseen on äärimmäisen hankalaa. Jo yli 20 vuoden ajan olen työstänyt tätä ongelmaa, ja ongelma koostuu lähinnä kolmesta vaiheesta kahteen eri suuntaan. Mikäli on puhua tai tulkata englannista Espanjaan, ensinnäkin tarvitsen puheen tunnistusjärjestelmä, joka muuttaa puhutun sanan tekstiksi. Toinen moduli sitten olisi käännösjärjestelmä, joka muuttaa tekstin englannista tekstiksi espanjan kielelle. Ja sitten toisaalta tarvitaan järjestelmä, joka sitten puhuu ääneen tämän espanjankielisen tekstin niin, että vastapuolisen kuulee. Ja kun tuo toinen henkilö haluaa vastata, jälleen kerran tarvitaan espanjan kielen puheentunnistusjärjestelmä, joka, järjestelmä, joka kääntää tekstin espanjasta englanniksi ja sitten lausuu ääneen tämän englanninkielisen tekstin. Tätä on työstetty jo vuosien ajan ja vasta hiljattain viimeisten kymmenen vuoden aikana on enemmänkin, paremminkin ymmärretty, että tällaiset järjestelmät on mahdotonta ohjelmoida, koska on niin valtava määrä sääntöjä, että täytyy ymmärtää ymmärtääkseen ihmiskieltä. Siksi automaattinen oppimistekniikka on tarpeellista. Kone, jonka tänään esittelen, on automaattisesti koulutettu olemassa olevan tiedon avulla. Internet tekee mahdolliseksi sen, että saadaan valtava määrä tietoa. Internetistä voi kerätä tietoa kautta maailman tietokannan luomiseksi, jota voidaan sitten käyttää tässä siellä, että me keräämme käännöstietoa, puhetta ja sitten oppimiskone jatkuvasti ottaa opikseen ja tekee tehtävänsä aina paremmin ja paremmin. Ei nyt aio tylsistyttää teitä yksityiskohtaisella tiedolla sen osalta, miten tämä kone toimii, mutta sanakirjaa käytetään hyväksi kon- eri kielimalleja, kontekstuaalista muistia my- myöskin ja tilastollista tietoa, jonka avulla voidaan yhä paremmin oppia, kuinka sanat käännetään ja kuinka niitä käytetään missäkin kontekstissa ja missäkin tilanteessa, joka saattaa tulla vastaan tosielämässä. Tämän tekniikan avulla olemme päässeet nelivaiheiseen tutkimukseen. 80-luvun lopulla 90-luvun alussa laadittiin ensimmäiset järjestelmät, jotka osoittivat, että tällaiset järjestelmät on toteutettavissa. Ja niissä oli ensimmäinen järjestelmä, jota käytettiin Euroopassa. 200 mahdollista lausetta viidessä minuutissa saatiin työstettyä ja sitten loppujen lopuksi saatiin lause valmiiksi toisella kielellä, mutta se piti vielä varmistaa, että tämä lause on syntaktisesti oikein ja sanotusti oikein, eikä tämä oikein hyvin toiminut. Ja seuraavan kymmenen vuoden aikana työstimme spontaania järjestelmää. Ihmiset puhuivat ja pysyivät tietyllä aihealueella, mutta heitä voivat rajoittaa sanastollisesti eikä tyylillisesti. Me ihmiset miettivät, pitävät, päästävät tällaisia ylimääräisiä ääniä ja kaikki tällaiset täytyy voida käsitellä ottaa huomioon. Onneksi tästä päästiin kahta, kahteen suuntaan, kahtalaiseen lähestymistapaan. Ensinnäkin mobiilit konsekutiivitulkkauslaitteita, ne ovat kannettavia, niitä voi kuljettaa mukana esimerkiksi kun on matkustaa paikasta toiseen, esimerkiksi humanitaarisia tarkoituksia varten tai tarjotakseen sairaanhoitoapua tai poliisi toimii tai muut ihmiset joutuvat siirtymään kentälle varsinaisiin töihin. Ne voivat käyttää tällaista laitetta hyväkseen. Toinen laite, jonka esittelen, on simultaanin tulkkauslaite voidaan käyttää vähemmän mobiililla tavalla esimerkiksi hallitustasolla, kun käydään keskustelua tai konferensseissa tarvitaan tulkkausapua. Tätä laitetta voidaan käyttää yhdeksi. Tämä ei ole niinkään siirrettävä, kannettava laite. Siihen voi puhua lauseen omalla kielellään, sitten järjestelmä kääntää tai tulkkaa tämän sitten toiseen kieleen. Tämä on sen, että toinen henkilö sitten voi vastata omalla kielellään ja puhu, vastata. Puhua omalla kielellään. Humanitaarisilla matkoilla humanitaarisesti tehtävissä tämä on käytetty. Aiemmin käytettiin ihmisiä tulkkeina, mutta heitä ei aina ole saatavilla maailman eri kriisialueilla. ja sanakirjoja ja tällaisia valmiita käännöksiä on käytetty hyväksi, mutta tämä on ongelmallista, koska hyviä tul- hyvä tulkkaus ja käännöstä ei tällaisen avulla saa aikaan ja luottamuskin on joskus vaarassa, koska aina ei tiedä, onko tulkki tai kääntäjä, joka löytyy paikan päältä, luotettava henkilö, joka voi sitten luotettavan, uskottavan tulkkauksen tai käännöksen toimittaa. Sitten me ryhdymme kehittelemään järjestelmiä, jotka ovat turistienkin käytettävissä. Ja löysimme pienen yrityksen, joka pyrkii tuottamaan tällaisen kannettavan laitteen, jota kuka tahansa voi käyttää ja johon voi, jonka voi ladata tällaisesta sovelluskaupasta omaan kannettavan laitteensa, laitteeseensa. Tämä pieni yritys on nimeltään Jibigo. Sen voi ladata Androidiin tai iPhoneinsa. Se toimii tällä hetkellä kymmenellä kielellä. Se on määrä laajentaa 15 kieleen. Ja siinä on 40 000 sanaa mukana. Ja tämä ei edellytä internetin käyttöä, koska tämä toimii puhelimen kautta. Ja tämä on sen tärkeää silloin, kun on kyse esimerkiksi humanitaarisista tehtävistä, sotilaspuolen toimista ja terveydenhoidosta, koska kenttätilanteessa ei kyllä aina suinkaan pääse internetin piiriin. Tältä tämä näyttää käytännössä. Tämä on tällainen sovellus, jonka voi ladata iPhoneinsa tai iPadinsa. Sieltä voi valita sitten kieliparin. Now to preface this, Apple... Apple tykkäsi tästä niin paljon, että iloksemme se otti käyttöön mainoksia Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa ja muuallakin. Se ryhtyi markkinoimasta siellä. After college, and with my iPhone,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 Tietysti olimme erittäin iloisia tästä mainoksesta, mutta te todistaakseni, että tämä todellakin toimii, minä toin oman iPadini mukaan. Tässä voi kääntää tätä screeniä sitten niin, että se on helpompi lukea ja sitten sanoa esimerkiksi, että hei, olimme hauska tavata. Encantado de conocerles. Nice to meet you. I have a problem. I have a cold. Tengo un problema que tengo un resfriado.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 We are making mistakes on occasion. Estamos haciendo errores ubicación. With this machine we can describe our problems. Bien, esta máquina que podemos describir problemas. So, with these Joten tällaisten laitteiden avulla Tämä laitetaan tämän muihinkin laitteisiin, ja, mutta olemme havainneet, että joskus tämä tulkkauskone tekee virheitä. Ja joskus täytyy ryhtyä korjaamaan näitä virheitä. Ihmisetkin tekevät virheitä. Ja yksi kiehtova tapa on, yhtä kiehtova asia ihmisissä on se, että ihmiset pystyvät korjaamaan virheensä. Mutta ei tätä kännykkää voi ryhtyä ravistelemaan, mikäli virhe tulee. Että se sillä konstilla korjaantuisi. Vaan täytyy muuttaa tätä tietokantaa. Joka kerta kun teemme korjauksia, saamme uutta tietoa. Tällä saamme uutta tietoa tähän järjestelmään, jotta järjestelmä aina paranee. humanitaarisista toimista, kun on kyse, niiden puitteissa ihmiset menevät jatkuvasti eri maailman kolkkiin, näitä niin laitteita tarvitaan. Tulkkeja on kyllä saatavilla, mutta ei välttämättä aina siellä, missä niitä tarvittaisiin. Tässä on lääkäri, joka on Taimaassa työskentelemässä, amerikkalainen lääkäri, joka meni Cobra Golda ohjelman puitteissa Taimaahan tarkastelemaan, kuinka tässä tutkin, kuinka siviili- tai humanitaaristen katastrofeiden yhteydessä voidaan mennä paikan päälle auttamaan ihmisiä kentälle joka vuosi Taimaahan mennään. Tässä kuvia Taimaasta, tässä Kambodžasta kuva. Sielläkin on kieli, kielisiä ongelmia, joita siellä tarvitaan käännöspalveluita, jotta voidaan mennä auttamaan ihmisiä. Kyse on puhtaasti humanitaarista tehtävistä. Siellä hoidetaan joka vuosi satoja tuhansia ihmisiä. Kyse on monikansallisesta toimintaympäristöstä ja käännökset ovat siellä erittäin tärkeä Säännölliset uhkauspalvelut ovat siellä erittäin tärkeitä. Tässä Kambodžasta tehdään kuvia. Pittsburghilainen Shoulder to Shoulder hyvän tekeväisyysjärjestö puolestaan toimii Etelä-Amerikassa, Hondurasissa. Meidän Pittsburghin laitoksemme auttaa heitä. Vapaaehtoistyöntekijät eivät osaa Espanjaa, joten tämän laitteen avulla he pystyvät toimimaan sitten kenttätyössä ja hoitamaan ihmisiä käytännössä. Tämä kaikki vaatii valtavia ponnisteluita. Tilanne jatkuvasti paranee ja toivottavasti olen saanut teidät vakuuttuneeksi siitä, että kaikissa näissä tilanteissa emme voi olettaa, että ihminen on aina käytettävissä tulkkaustarkoituksiin. Ja vaikka koneet eivät olekaan yhtä hyviä kuin ihmiset, näissä erityistilanteissa on erittäin tärkeää käyttää laitteita hyväksi. Tärkeää voida käyttää laitteita hyväksi. Ja meidän täytyy aina luottaa hallituksen viralliseen ääneen emme voi enää luottaa hallituksen väliseen ääneen. Meillä täytyy ihmisillä olla myöskin mahdollisuus saada käännös käyttöömme. Toinen, toinen laite, jonka olemme kehittäneet, on simultaani tulkkauslaite. Kaikki laitteet eivät toimi samalla tavalla kuin juuri kuvasin. Mikäli haluaa käydä vuoropuhelua ihmisen kanssa, mikäli katsoo televisio, kuuntelee parlamentaarista puhetta tai puhuu puhelimessa tai on jossakin kokouksessa kuuntelemassa akateemista luentoa, kaikissa tilanteissa kieltää puhetta tuli jatkuvasti. Emme voi odottella siksi, kunnes joku on painanut nappulaa ja sitten kone toistaa lauseen. Tietystikin tietoa on hyvin paljon Euroopan parlamenteistakin. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi ja hyödyntää, laajentaa. Olemme aloittaneet työtä simultaanitulkkauksen laatimiseksi. Yliopistoluontojen yhteydessä on ongelma, koska siellä ei ole ihmisiä tulkkaamassa, mutta on opiskelijoita, jotka eivät voi ymmärtää esimerkiksi saksan kieltä yliopistoissamme, joten meitä kiinnostaa se, miten voisimme tarjota välineitä näiden opiskelijoiden käyttöön, niin että he voisivat seurata luentoja saksan kielellä, niin että he ymmärtäisivät luennon sisällön. Joten ihminen puhuu kieltä, jotta opiskelija ei ymmärrä. Tämä on haaste, ja haluamme kuitenkin, että sisältö tulee selväksi. Automaattijärjestelmät eivät koskaan ole yhtä hyviä kuin ihmiset tulkkeina tai kääntäjinä tänä päivänä, mutta kuvittele, että olet jossakin maassa, jossa ei ole tulkkausta käytössä, eikä sitten ymmärrä sanankaan tuosta kielestä, niin on parempi, että on järjestelmä, jonka avulla edes vähän ymmärtää niin, että pystyy seuraamaan tai suurin piirtein edes ymmärtämään, missä mennään. Esimerkiksi jos on kyse luonnosta. Saksassa opiskelijat sanovat, että tämä on suuri ongelma heille ja kertovat, että he viettävät enemmän aikaa Saksan oppimiseen kuin itse opiskeluun. Ja he joutuvat käymään kielikursseille ennen kuin menevät näille varsinaisille luennoille. Emme halua tietystikään estää sitä, että ihmiset menevät opiskelemaan Saksaa. Päinvastoin samanaikaisesti tapahtuu aivovuotoa, aivovientiä. Me toivomme, että ihmiset tulisivat Saksaan, vaikka kielimuuri kyllä on olemassa. Euroopan komissio tarjoaa meille rahoitusta. Meillä on U-Bridge-niminen hanke esimerkiksi, jossa kehitetään tulkkaus- ja käännössä menetelmiä. Euroopan yhteisö tukee tätä. Ja tämän avulla pyritään tuottamaan palveluita, että muutkin ihmiset voivat käyttää hyväkseen. Järjestelmät, järjestelmät, jotka täällä näette, ovat järjestelmiä, jotka on tunnustettuja, mutta minä en sano itse piste tai pilkku keskellä lausetta, mutta kääntäjän täytyy ensin pohtia, mihin lause loppuu, jotta voi kääntää. Tämä jatkoa monologi aiheuttaa erityisiä haasteita käännöstyölle. Toinen ongelma liittyy siihen, miten tämä lopputulos sitten tuodaan ihmisten tietoisuuteen. Kaikki puhut eri kieliä. teillä on kuulokkeet korvillanne, mutta myöskin mahdollista tuottaa tämä tuotos siten, että tämä tulee äänen kautta. Taikka sitten on silmälasit, jossa tämä teksti on tässä silmälasin linssillä. What we do at the University of Karlsruhe is to produce a system that translates over the internet and uses the internet as a tool to deliver to everyone. So a lecturer comes on and the Internetin voidaan käyttää välineenä, jolla tämä teksti tai tuo, tuotos tuotetaan kaikkien tietoisuuteen. Tietokone tunnistaa tämän, tai ensin tunnistetaan tämä kieli tai teksti tai ääni ja sitten tämä tuotos tulee opiskelijan omalle tietokoneen ruudulle, oman tietokoneen ruudulle. Ja voit sieltä valita tämän output-kielen, niin että tämä lopputulos tulee sitten omalle ruudulle. Tämä toimii servereiden kautta. Ja tämän kautta sitten tämä saa eri kielille. Tämä otettiin käyttöön Saksassa viime kesänä Saksasta Englantiin eri, neljällä eri luonnolla käytetään hyväksi. PowerPoint-esityksen voidaan myöskin automaattisesti kääntää niin, että opiskelijat, jotka eivät ymmärrä Saksaa ja kalvoja tai esitystä, ja saavat tämän englanniksi tietokoneen välityksellä luonnon jälkeen. Tämä luento on saatavilla serveriltä, niin että opiskelija voi sitten kuunnella tai lukea tämän luennon jälkikäteen arkistosta käsin Meillä on tällainen hakupalvelu, jonka kautta löytää tämän käännetyn takaa tulkatun tekstin avainsanan kautta, avainsanan avulla, tämän hakukoneen avulla tämän luonnon voi sitten löytää. Edessämme on vielä monia haasteita, mikä haluamme parantaa tämän, tätä järjestelmää. Tämä on todellakin jatkuva monologia, pisteitä ja pilkkuja ei ole puheessani. Puhetyyli on nopeaa, se on jatkuvaa, se on sirpaloitunutta. Joskus puhja yskii, joskus jopa laulaa, joskus nauraa. Ja kaikki tämä täytyy voida jollakin tavalla käsitellä. Sanasto saattaa olla hyvinkin erikoistunutta luennolla tai akateemisella tasolla. On hyvin paljon terminologiaa. Jotkut sanat, jotkut ovat esiin eri luennolla, täytyy voida jollakin tavalla käsitellä. Tämäkin salin tulkit pyysivät, että saisivat etukäteen tämä minun esitykseni niin, että he voisivat valmistautua tämän sanastoon. Tämä on ongelma, johon täytyy myöskin mukautua. Olipa sitten kyse ihmistulkkauksesta, tai kääntämisestä, tai konekääntämisestä. Tämä on ongelma. Ja kaikki täytyy saada tuotettua hyvin nopeasti, olipa sitten ihmisestä tai koneesta. Viiveen täytyy olla mahdollisimman pieni, niin että ihmiset pystyvät seuraamaan luentoa. Saksa oli meille erityisen haastava hanke kova pähkinä purka, pur, purtavaksi, koska Saksassa on, Saksassa on tämä ikävä tapa pistää verbi viimeiseksi. Joskus joutuu odottamaan minuutti tolkulla ennen kuin tietää, mi, mihin mennään. Saksassa on myöskin sanoissa päätteitä ja valtavan pitkiä yhdyssanoja, jotka täytyy pilkkoa paloiksi ja tunnistaa, joten sanan tunnistusvirheaste on monta sanaa englanniksi, mutta yksi ainoa sana saksaksi. Terminologia, varsinkin teknisluontoisissa luennoissa, on ongelma. Ja tietystikin sanoilla saattaa olla monta merkitystä. Fortzeichen sana saksaksi voi olla esimerkiksi merkki, plus, miinus, mutta se voi olla myöskin ennen ja kun matemaattisella luonnolla puhui enteistä tai ennusmerkeistä, niin tämä ei välttämättä sitten mene perille, ei välttämättä täsmää. Englanninkielisetkin sanat pyrkivät pujahtamaan muihin kieliin, iPhoneit, iPadit ja laserit. Saksaisella luonnolla lausutaan englantilaisittain, joten tästäkin tulee ongelma. Ja sitten kun saksaksi puhutaan jonkin downloadaamisesta, tämä saksan sana, englannin sana download kuitenkin taivutetaan saksaksi, eli down, downloaded, downloaded, eli downloadattu saksaksi, joten sinne pistetään saksaa sinne englannin sekaan, joten tälläkin on ongelma. Tämä on ongelma sekä ihmistulkeille että konetulkeille. Kaikkien täytyy mukautua mukautuminen ja uudelleen mukautuminen on tarpeellista järjestelmissä. me käytämme myöskin usein tällaisia PowerPoint-esityksiä ja tietokonekin joutuu sitten työstämään tätä terminologiaa, joka on näissä PowerPoint-esityksissä internetistä. Sitten yritetään, yrittää kone löytää samantyyppisiä asiakirjoja ja sitten tuottaa. Se pyrkii tuottamaan kaikki nämä sanat jotka soveltuvat tuohon tiettyyn kontekstiin tai yhteyteen. Suurin haaste on tietystikin se, miten tästä päästään siihen, että kaikki maailman 6000 kieltä saadaan katetuiksi. Me teemme valtavasti tutkimusta, jotta koko tästä prosessista tehdään halvempaa, huokeampaa ja tehokkaampaa niin, että jopa vähem, pienempien kielten osalta tai sieltä kielten osalta, joilla resursseja on vähemmän, voidaan niidenkin kohdalla voidaan toteuttaa tätä järjestelmää. tulkkaus, onko se mahdollista? Me uskomme, että kyllä. Ja järjestelmän toimivuus paranee jatkuvasti. Internetistä jatkuvasti saadaan dataa ja mitä paremmin dataa saadaan internetistä, sitä parempia järjestelmiä saadaan aikaan ja sitten enemmän tietoa on käytettävissä järjestelmiä varten. Voimmeko korvata sitten ihmiset tulkkeina? Sanon, että ei kerta kaikkiaan ei. Kone tulkkauksen taikka käännöksen laatu on aina huonompi kuin ihmisen tekemän työn laatu, eikä koneella ole myöskään mitään intuitiota, ei mitään kykyä arvata, että mistä hän nyt on kyse, eikä mitään arvostelukykyä. Kuinka sitten ihmiset ja koneet pärjäävät keskenisessä vertailussa? Koneilla ei ole mahdollisuutta. Taikka aina ei ole mahdollista kuitenkin hyötyä niistä hienoista palveluista, palveluista käännös- ja tulkkauspalveluista, että ihmiset pystyvät tuottamaan, mutta huonokin kommunikaatio tai tiedonvälitys on kuitenkin parempaa kuin ei mitään tiedonvälitystä. Keskellä vain, vain valistuneet ja oppineet pystyvät tietämään tai ymmärtämään, mitä hallitus tai hallinto sanoi. Ja nyt meidän täytyy muistaa, että kaikkien täytyisi voida ymmärtää, missä mennään. Kun ihmiset kommunikoit muiden kanssa ja haluat kuulla ja ymmärtää, mitä muut sanovat. Meidän täytyy myöskin halua ja intoa oppia uusia kieliä. Jotkut, jotkut ihmiset käyttävät näitä käännöskoneita itse asiassa hyväkseen oppiakseen uutta kieltä. Nyt täytyy muistaa, mikä tehtävämme on. Tehtävämme on luoda monikielistä ymmärrystä ja yhdistää kaikki ihmiset toisiinsa. Meidän täytyy pitää yllä ja vaalia ruokkia kielten moninaisuutta ja kieliperimää. Ja Euroopan täytyy tehokkaasti olla tässä myötävaikuttamassa ja tukemassa tätä. Tätä ei saa ulkoistaa yrityksille, jotka tulevat ulkopuolelta. Meidän täytyy itse hoitaa asiat kuntoon. Tähän voimme päästä ainoastaan, mikäli käytämme hyväksemme sekä ihmisten että koneiden apua. Täytyy painottaa, että kumpikin on tarpeellista, sekä ihmiset että koneet. Uskomme, että meidän täytyy saada symbioottisia, järkeviä ratkaisuja kilpalveluita varten niin, että koneet ja ihmiset täydentävät toisiaan ja tehostavat toistensa toimintaa. Tämä oli vain pieni yhteenveto siitä tavasta, jolla pystymme tämän haasteen ottamaan vastaan. Tässä vain muutama tiedon murunen, joka tähän selittyy. Dr. Weibel, ensimmäinen. Kiitoksia, Dr. Weibel. Tämmöiseltä varaa puhemies pyysi että suotti hänelle anteeksi, mutta hänen piti lähteä, eikä hän voinut jäädä tänne. Nyt sanan vapaa, jos teillä on kysymyksiä tai kommentteja. En tiedä, toimiko tämä maki vielä, kun te esitätte kysymyksiä. Mutta joka tapauksessa, jos teillä on jotain kysymyksiä, niin nyt on hetki esittää. Niin. Ebru, olkaa hyvä. Thank you very much for a fascinating talk. Uh, Kiitoksia erittäin mielenkiintoista esityksestä. Minulla on antisipaatiosta kysymys. Puhuitte kielistä, kuten Saksasta ja Turkista. Ne välillä tilanne on vielä hankalampi, koska siihen täytyy lisätä kaikki tiedot, mutta Sanoitte, että yksi sana Saksassa vastaa neljä sanaa Englannissa. Voitteko hieman selventää, mitä sillä tarkoititte? Compounding problem and in... niin, tämä on se yhdyssana ongelma Saksassa. Ympätään yhteen monta sanaa. Of the company that operates ships on... Sen yrityksen ka- kap- yrityksen, sen laivan kapteeni tai yrityksen johtaja, jonka laivan kapteeni seilaa pitkin tonavan yksi on sana saksan kielellä, ja, joten nämä valtavat yhdyssanamaamutit pitää pilkkoa paloiksi, että ne voi kääntää tulkissa tietystikin. On erittäin rikas morfologia, ja tämä on valtavan suuri ongelma. Meidän täytyy tehdä morfeiminen analyysi myöskin, koska esimerkiksi Japanissa kokonainen yksi ainoa lause on kokonainen, yksi ainoa sana on kokonainen lause. Eli nämä valtavan suuret morfeemit täytyy sitten pilkkoa ja sitten uudelleen koota Toisen kielen valtava haaste. Comes first. Eli teksti siis tulee ensin puheesta tekstiin, sitten se hajotetaan ja sitten kootaan uudestaan. Eli se ei ikään kuin ennakoi sitä, niin kuin ihmistulkit tekevät. No, miten tämä nyt sanoisin? Kyllä, Uskoisin tässä nyt mennä kaksi asiaa sekaisin, eli verbin ennakoiminen tai se, että yrittää arvata, mikä verbi lauseen lopussa tulee, on valtavan suuri ongelma Saksassa. Eli aion ilmoittaa saksan kielellä, tulee ensin tämä pitkä pulina ensin ja sitten lopussa vasta verbi. Vasta viisi minuuttia myöhemmin saattaa olla tulla esimerkiksi verbin etuliite, joka loppujen lopuksi ratkaisee lauseen merkityksen. Olen varma, että tulkeilla on tarina jos toinenkin tästä, koska mikäli arvaa väärin tämän etu, verbin etuliitteen tai verbin, niin sitten joutuu kelaamaan taaksepäin, ties kuinka pitkästi ja oikaisemaan lauseen. Ihmisillä tulkkeina on tämä kyky intu- intuitiivisesti arvata, mihin mennään, ja mikäli mennään metsään, niin sitten voi peruttaa ja sitten taas oikaista oikeaan suuntaan. Tämä on tällainen tutkimus, tutkimusta vaativa asia. Me pyrimme tätä nyt käsittelemään tätä ongelmaa. Ja osittain tulkilla on myöskin muistiongelma. Tulkin täytyy joskus muistaa jopa 10 minuutin puheenvuoro, ennen kuin he pystyvät sen tuottamaan toisella kielellä. Koneella ei tätä ongelmaa ole. Joten jälleen kerran me palamme tähän symbioosiin olemassa tiettyjä asioita, joissa koneet ovat hyviä ja joitakin asioita, joissa ihmiset ovat erittäin hyviä. Uskoakseni yhdistämällä nämä kaksi ja näiden välisellä yhteistyöllä päästään eteenpäin. Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? Niin sieltä Pietarista. No, e, Kiitoksia. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen esitys. Ja tämähän on tietysti väistämätön kehitys sekä käännös tekniikassa että tulkkauksessa. Vaikuttaa siltä, että te keskitytte kovasti teknislingvistisiin osioihin ja siihen liittyy tietysti monta asiaa. Mielestäni on tärkeää, että pohdimme niitä seurauksia, jota täällä on seuraava viiden kuuden vuoden sisällä, kun tarkastellaan konekäännöksen kehitystä. Mielestäni se, mitä sanoitte yhteenvedossanne, oli erittäin mielenkiintoista, eli että ihmiset ovat kiinnostuneita vieraiden kielten opiskelusta. Vaikuttaa siltä, että myös luotte illuusiota siitä, että on erittäin helppo oppia uusia kieliä. Ja se on tietysti suuri riski ja pitää ottaa huomioon. Se on myös tärkeää silloin, kun keskustellaan niiden kanssa, jotka seuraavat maailman kehitystä eri kielillä. Eli kun puhutaan konekäännöksen kehityksestä, meidän tulisi puhua myös siitä, mitkä voisivat olla ne harmonisoivat suuntaukset, kun tarkastellaan sitä laajuutta, jos sitä käytetään ja kun rohkaistaan ihmisiä oppimaan vieraita kieliä. Ja toinen kysymys on, mitä hyötyä tästä kaikesta on. On aivan selvää, että konekäännökset toimivat toisessa asiayhteydessä ja mikä on se asiayhteys, jossa konekäännöksiä sitten käytetään. Millä tavalla se tuo lisäarvoa niihin palveluihin, joita meillä tänä päivänä on tarjolla? Tietysti se vaikuttaa myös siihen, millä tavalla me koulutamme uutta tulkkia ja kääntäjä sukupolvea ja millä tavalla he tottuvat toimimaan uusissa olosuhteissa. I, I agree. I think the, um, I... Niin olen täysin samaa mieltä tästä kommentista. Tämä mahdollisuus on siinä tulkeille, joissa se on käytännössä mahdollista toteuttaa ja silloin jatketaan saman tapaan. He ymmärtävät paremmin sisällön ja sen, mitä tarkoitetaan. Koneethan kääntävät aika mekaanisesti, kuten olette nähneet, ja koneet tekevät tämän tyyppisiä virheitä. Eli ne eivät ole hyviä varsinkaan silloin, kun on tällaisia yksityiskohtia ja nyansseja, joilla on merkitystä. Eli silloin on tietenkin ihmisen kädenjälki parempaa, koska ihmiset ymmärtävät, mitä tarkoitetaan, he ymmärtävät sisällön. Ja sitten on hyvin paljon diplomatiaa, ja esimerkiksi myöskin näillä humanitaarisilla missioilla, kun siellä on ihmisiä tulkkeina, niin ihmiset pitävät siitä enemmän. Ja se johtuu siitä, että ihmistulkki ei pelkästään tulkkaa, vaan hän myöskin avustaa ja yhdistää näitä kulttuureita ja ihmisiä toisiinsa. Eli ihmisen kyvykkyys on paljon laajempaa kuin koneiden kyvyt. Ja jos nyt veikkaisin, miten tulevaisuudessa käy, niin sanoisin näin. Eli haluaisin miettiä tätä koko tämän työn näkökulmasta, jota tehdään. No sitten rutiiniasioissa, TV, aamulehti, sen tyyppiset kysymykset, niin tietenkään näitä ei voida tehdä päivittäin käyttäen ihmistulkkeja. Esimerkiksi yliopistossa, jos sanoisin dekaanille, että haluaisimme kymmenen tulkkia jokaiselle luennolle, niin minuthan naurettaisiin toimistosta ulos. Se olisi mahdotonta. Eli siinä mielessä tässä on mahdollisuuksia meille muille, Eli niille, jotka voivat sitten pyrkiä ymmärtämään, mistä on kyse. Ja sitten oppimisesta. Me emme usko, että tämä haittaa kielten, oppimisesta, kielten oppimista. Kieliä opiskellaan, kun on kiinnostunut jonkun kulttuurista, jos vaikka menee paikan päälle. Jos ei ymmärrä, niin sitten ehkä mene muualle, koska pelottaa ja ei ymmärrä kieltä. Mutta kun pystyy kommunikoimaan, niin silloin ymmärtää. Ja olemme havain, että näin on. Eli kun menee, ihmiset menevät maahan ja ymmärtävät hiukan ihmisiä, niin he alkavat kiinnostua kielen ja kulttuurin oppimisesta. Ja tähän me pyrimme. Eh, Elisabeth Krone de Ar- Sitten Elisabeth Krone Artesta. Je m'exprime en français. Alors la langue parlée est Puhun nyt ranskaa. Puhuttu kieli ei ole sama kuin kirjoitettu kieli, siinä on intonaatio, sävyt, Itse tulkaa paljon Saksasta, eli usein täytyy ennakoida hyvin paljon riippuen virkkeen intonaatiosta ja miettiä, mikä on verbi tai onko lause sitten viime kädessä kielteinen. Eli tämä on yksi ulottuvuus, jota ette ole ottaneet huomioon. Tässä puhutaan kääntämisestä, kun kyse olisi kirjoitetusta tekstistä, joka on laadittu. Ja ehkä tässä toisessa ulottuvuudessa olisi sitten mahdollinen ratkaisu. Niin, tämäkin on oikein hyvä huomio. Haluan myös, että olisitte tietoisia ongelmasta, joka on vieläkin vähäpätöisempi kuin tämä. Eli epäröinnit ovat yksi niistä asioista, jotka ovat erittäin hankalia koneille ymmärtää, eikä yhdelläkään ihmisellä ole vaikeuksia ymmärtää niitä jos minä vaikka äänittäisin teidän puhelinkeskustelunne perheenne kanssa ja pyrkisin sitten kirjaamaan ne ylös ja te lukisitte tuon ylöskirjoitun tekstin aivan oikein ilman virheitä, niin ajattelisitte, että ne ovat olleet kyllä aika kännissä, jotka ovat sen kirjoittaneet, sillä siellä on vääriä aloituksia, änkytyksiä, ties mitä sisällä. Eli se, että tuotetaan luettavaa tekstiä on valtava ongelma. No sen lisäksi sitten tulee vielä kaikki tämä, mitä sanotte. Ääntäminen, sävelkulku puheessa, jotka aiheuttavat lisähaasteita. Me käytämme jonkun verran tätä. Pyrimme löytämään niitä kohtia, joissa esimerkiksi piste on, ja saada jonkunnäköistä rakennetta tekstiin. Mutta tämä on todellakin uusi monimuotoisuuden, monimutkaisuuden kerros, jota täytyy käsitellä. Eli millä tavalla saadaan eh, lauseen sisältämä tunne tai se dramaattisuus, joka luennossa on sisällytettyä tähän. Eli mekaaninen tapa tuottaa työkalu, jonka avulla kaikki muut saavat tämän ajatuksen, vaikka emme ymmärrä koko inhimillisen puheen kaikkea dramatiikkaa. Eh, vamos a dar la palabra a dos personas. Annan vielä kaksi puheenvuoroa ja sen jälkeen siirrymme sitten seuraavan puheenvuoron. sitten Euroopan neuvostosta Sally Bailin. Kiitoksia. Kiitoksia. On katsottu, että tämä nyt soveltuu erilaisiin konteksteihin ja tilanteisiin, mutta on yksi tilanne, jonka te esittelitte. Enkä tiedä, onko koneiden käyttö siinä haitallista. Ja kyse on humanitaarisista kriiseistä. Silloinhan ihmiset, jotka ovat kärsineet traumoja, jotka ovat fyysisesti loukkaantuneita, heidät yritetään saada puhumaan lääkäreille. Ja miten esimerkiksi lapsi puhuu lääkärille koneen kautta? Eikö se itse asiassa estä viestintää? Tulkit ovat niin tärkeitä viestinnän helpottamisessa, että olisin kuvitellut, että tämän tyyppisessä tilanteessa ei haluttaisi käyttää koneita oikein iloinen, että otitte tämän kysymyksen esiin, koska me olemme yhtä lailla huolissamme tästä asiasta. Nyt on tapahtunut kaksi asiaa. Olemme käyttäneet yksikielisiä paikallisia ihmisiä, jotka ovat olleet apuna kommunikaatiossa takka auttamassa yhteydenpidossa. Mikäli amerikkalainen merijalkaväen sotilassa kohtaa pienen taimalaisnaisen. Tämä on tietystikin pelottava tilanne tämän naisen kannalta. Taimaalaiset tai kambodjalaiset paikan päällä tekevät yhteistyötä näiden to, ulko, ulkoisten toimijoiden kanssa, mutta he ovat yksikielisiä ja ulkomaalaisen lääkärin ja yksikielisen paikallisen ihmisen välinen kommunikaatio toimii tämän koneen kautta olen oikeastaan aika yllättynyt siitä, mitä te sanoitte, koska minä olen matkustanut eri, puolilla maailmaa ja yksi suurimpia pelkoja taka huoli on se, että pelottaako ihmisiä puhua tällaiseen, tällaiseen koneelle tai mikrofoniin. Itse asiassa ei. Heillä ei ole terveydenhoitopalveluita. Heillä ei mitään muutakaan. Heille, he elävät surkeissa kurissa olosuhteissa, mutta kuitenkin kaikilla on iPhone – Kaikilla on kännykkä. Koneelle puhuminen ei ole mitenkään outoa ihmisille missään maailmankolkassa. Uskoakseni maailma muuttuu sellaisella tavalla, että tämän tyyppiset pelot ja huolet ovat oikeastaan pikkuhiljaa karisemassa. Muchas gracias. Y la última... Kiitoksia. Ja sitten viimeinen kysymys Skovronskista, Skowronskilta Posanin yliopistosta. Polish. Kiitoksia. Minäpä puhun Puolaa. Chciałbym serdecznie pogratulować wspaniałej prezentacji. Haluaisin onnitella teitä tästä aivan erinomaista esityksestä ja haluaisin esittää vakaumukseni siitä, että tämän tyyppinen käännös, konekäännös varmasti on hyödyllinen monessa paikassa maailmassa, mutta ottaisin huomioon myös yhteiskunnallisen näkökohdan, joka liittyy tällaisiin järjestelmiin. Hyvin usein niitä järjestelmiä käytetään hyvin ja niitä käytetään simultaanitulkkauksen sijaan. Se mikä on tärkeää meidän työssämme on nimenomaan puheen tuottaminen – ja meidän täytyy selvittää koko maailmalle, että kaikkien tällaisten järjestelmien käyttäminen on vain rajallista, eivätkä ne voi korvata missään tapauksessa ihmistulkkeja. Um, yes, I have... Niin, olen täysin samaa mieltä. Ja me olemme ottaneet tänne tämän usein esille. Tulee vain pettymyksiä, jos annamme sen vaikutelman, että kaikki tekniset ongelmat on ratkaistu ja että voimme luoda täydellistä ymmärrystä – en usko, että näin käy. Ja kun olemme käyneet harjoituksissa, niin yleensä siellä on ihmistulkkeja, mutta heitä ei ole riittävästi. Te näitte näitä kuvia harjoituksista ja yleensä siellä on 5-10 tulkkia osana ryhmää ja osa heistä on palkattu paikan päällä, eivätkä he ole ollenkaan yhtä asian, ammattimaisia kuin esimerkiksi täällä olevat tulkit. Eli sitten on laatuun liittyviä kysymyksiä tulkkauksessa, mutta lääkärit kuitenkin pitävät heistä enemmän, koska he ymmärtävät kulttuurin ja muut tällaiset kysymykset. Mutta tällainen tulkkaus ei kuitenkaan ole riittävä, ja rutiinihommat kyllä hoidetaan. Ja näitä laitteita käsitään, käsitellään, käsitellään esimerkiksi käytetään tilanteessa, jossa ihmisiä jaotellaan eri ryhmiin. Ja ihmisiä tämä ei haittaa. Ja tämä on väline. Ja tämä on esimerkki siitä, miten tämä symbioosi toimii. Eli ihmistulkkeja käytetään silloin, kun heitä todella tarvitaan, ja muu tulkkaus voidaan sitten hoitaa koneellisesti. Kiitoksia Vaibel tästä kiehtovasta esityksestä. y necesitamos un minuto y medio para que las nuevas tecnologías funcionen. Nyt sitten odottelemme puolitoista minuuttia, että uusi teknologia saadaan käyttöön ja sitten seuraava puhuja saa puheenvuoron. Bien. Es un placer. No niin, on ilmillaan ilo esitellä teille nyt tutkija Herve, Herve Adelman, joka on Geneven yliopistosta. Ja hän kertoo meille siitä, mitä tapahtuu aivoissa, kun toimii konferenssitulkkina. Ja tietysti hän sitten kertoo siitä, mitä tapahtuu näissä akvaarioissa juuri tälläkin hetkellä. Ja toivottavasti tulkit eivät nyt pelästy siitä, mitä he kohtaa näkevät ja kuulevat. Kiitos. Hyvä. Päivää hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri ilo saada olla täällä erittäin vaikuttavassa konferenssissa ja toivottavasti minunkin esitykseni on yhtä mielenkiintoinen kuin tähän mennessä kuullut Esittelen sitä työtä, jota tällä hetkellä Genevessä tehdään, joka koskee uutta työtä tulkkauksen parissa. Me tarkastelemme tulkkausta hieman toisesta näkökulmasta kuin mitä tähän mennessä on otettu esille vähän biologisesta näkökulmasta, ka, ka, näkökulmasta. Kysymys on ehkä vähän myös siitä, että ei etsitä niinkään sitä taikuutta, joka tulkkauksen on, takana on, vaan katsotaan sitä, millä tavalla tällaisen työn voi oppia. Ja siitä syystä aion kertoa teille, miksi tulkit kiinnostavat meitä niin kovasti. Pyrin selittämään sitä, miksi olemme tutkineet tulkkien aivoja. Se johtuu siitä, että tulkkaus on erittäin monimutkainen työ. Se vaatii valtavasti keskittymistä, kielellistä osaamista. Se on työ, jota ei voi tehdä ennen kuin on äh, harjoitellut erittäin pitkään ja se luo erittäin hyvän mallin näille tutkimuksille. Siinä voidaan tutkia sekä lingvististä että kognitiivista oppimista samanaikaisesti ja katsoa sitä, mitä, miten aivot toimivat plastisesti, millä tavalla aivot mukautuvat, millä tavalla niiden toiminnot mukautuvat tähän tehtävään. Eli kuten jo totesin, tulkkauksen hallitseminen vaatii paljon enemmän kuin kielten osaamista. Senhän me kuulimme jo eilenkin, kun puhuimme siitä, millä tavalla tulkkeja koulutetaan. Tulkkaus on työ, johon liittyy paljon erilaisia ongelmia. Tulkkien täytyy kuunnella ja havainnoida. Heidän täytyy myös tuottaa samanaikaisesti. Ja tässä näette, millä tavalla pitää toimia. Eli ikään kuin seurata kahta asiaa samanaikaisesti. Lisäksi on kielellisiä vaatimuksia. Luonnollisestikin tulkin täytyy sisällyttää lähteen sisältö siihen kohdekieleen, jolla hän puhuu. Ja toivottavasti tämäkin nyt teidän korvissanne jo kuulette sen, kun tulkit tällä hetkellä tulkkaavat, että näin todellakin tapahtuu. Ja tämä kaikki vaatii sitä, että hallitaan kaikki nämä eri kyvyt. On havainnointikyky ja kognitiivinen kyky, voidaan tuottaa puhetta ja tämä kaikki tekemättä virheitä, eli täytyy olla valtavan joustava. Tämän lisäksi neurotieteissä ja psykologisessa tällä hetkellä kaksikielisten ihmisten aivot ovat tutkimuksen kohdassa ja vaikuttaa siltä, että tällaisilla aivoilla on tiettyjä etuja. Ne liittyvät varsinkin toimeenpaneviin toimintoihin. Niillä ne kykenevät paremmin mukautumaan kahden eri tehtävän välillä ja niillä on parempi inhibitiokapasiteetti. Niillä on vähemmän vaikeuksia keskeyttää silloin, kun ongelmia syntyy. Uudet tutkimukset osoittavat, että kaksikielisillä on kognitiivinen reservi, joka on suurempi kuin muilla. Ja dementian oireet viivästyvät noin viidellä vuodella verrattuna yksikielisiin. Se on erittäin mielenkiintoista ja varmaan vaikuttavaakin teille kaikille täällä. Ja nyt näytän hieman sitä, miten mielenkiintoinen tämä aihe tällä hetkellä on, minkä verran on tutkittu monikielisten ö, toimintaa viimeisten 15 vuoden ajan. Näette, että se on valtavasti kasvussa. Ja nyt aion sitten siirtyä enemmän käsittelemään neurotieteitä ja hyvin nopeasti käy läpi neurotieteiden Äh, historian, koska me erittäin nopeasti, koska meillä on vähän aikaa. Ihmiset ovat aivojen toiminnasta pitkään, mutta 1800-luvun loppuun mennessä frenologit olivat sitä mieltä, että aivot koostuvat yksittäisistä elimistä, joilla jokaisella on oma toimintansa. Ja että nämä toiminnot heijastuivat kallon muotoon. Eli jos kokeiltaisiin käsin tai mitattaisiin ihmisten kalloja, niin tiedettäisiin, miten ne toimisivat. Nyt tiedetään, että se ei ole enää totta, mutta se oli kuitenkin tämän tieteenalan alku. Sen jälkeen ryhdyttiin tutkimaan aivohäiriöiden ja käytöksen välistä yhteyttä. Tässä näette erittäin kuuluisat aivot. Öö, Pierre Bourgain tutkimina. Siinä näette tuossa takana ja, ja oikealle suunnalle eh, kohdistuvan kohdan, jossa Broca tutki potilasta, joka ei kyennyt sanomaan muuta kuin tang. Ja hänen kuolemansa jälkeen, kun tehtiin ruvinavaus, niin nähtiin, että leesio löytyy tästä aivojen kohdassa, jota tänä hetkellä nimitetään siis Brokan alueeksi. Se on otsalohkon osassa ja se jollain tavalla hoitaa foneemien äh, ääntämisen. Eli nimenomaan tämä alue vastaa niistä. Tämä henkilö ei kyennyt ääntämään mitään muuta kuin taun, koska hänellä ei ollut kunnolla toimivaa Brokan aluetta. Hieman myöhemmin sitten toinen professori Karl Wernicke tutki paljon kieliongelmia ja aivoleesioita. Ja hän taas on tunnettu aivojen alueesta, Verniken alueesta, joka näkyy tässä, tämä aika suuri leesioalue aivoissa. Ja tuo alue kattaa puheen ymmärtämisen. Sitä vaaditaan, jotta ymmärtäisi puheen hyvin verniken potilaat eivät kyenneet ymmärtämään puhetta, sen sijaan kykenivät sitä tuottamaan. Eli tässä nähdään puheen tuottamisen, puheen ymmärtämisen väliset erot ja nähdään, että alueella on, ää, äh, aivoilla on erilaiset alueet, jotka hoitavat eri toimintoja. Vielä hieman myöhemmin ää, äh, neurokirurgi Wilder Penfield työskenteli elävien parissa – Eli hän käytti elektros- sähköstimulaatiota, joka suuntasi aivoihin silloin, kun ihmiset olivat edelleen elossa. Ja hän loi tällaista kartasta sen suhteen, millä tavalla aivot toimivat. Siellä on tämä motorinen alue ja tunteisiin liittyvä alue, joka on toisella puolella. Ja nythän meillä on huomattavasti tarkempi tekniikka, jota onneksi voidaan käyttää. Ja sen parissa minä työskentelen. Kyseessä on magneettikuvaus, IRM-laite, joka toimii niin, että se voi luoda erittäin kauniita kuvia aivoista – ei pelkästään rakenteellisia sellaisia, vaan myös funktionaalisia kuvia. Näytän niistä joitakin teille. Tässä on kaksi kuvaa skannatuista aivoista. Tässä on pään etuosa ja sitten takaosa kuvattuna. Tässä nähdään, millä tavalla aivot toimivat tämän tekniikan avulla siis. Ja tässä kolmiulotteinen kuva. Eli yhteenvetona tämä osoittaa aivojen morfologian, mutta meillä on myös huomattavasti tarkempaa tietoa, eli yhteydet eri aivonosien välillä. Se kertoo siitä, millä tavalla aivojen eri osa-alueet, millä tavalla ne on johdotettu ikään kuin keskenään. On yksi alue, joka hoitaa ymmärtämisen, toinen, joka vaikkapa huolehtii puheen tuottamisesta. Tältä pohjalta voidaan siis lähteä, kun selvitetään aivojen toimintaa. Tässä on kaksi eri kohtaa. Yksi kohta aivoista, joka reagoi eh, visuaalisen stimulaation ja sitten on toimintaa takaraivolohkossa, joka liittyy nimenomaan tähän visuaaliseen stimulaatioon. Sen jälkeen auditiivinen stimulaatio näkyy tässä nimenomaan tällä osa-alueella, joka kuuluu ohimolohkoon vasemmalla ja oikealla. Eli aivot, kuten olette nähneet, muodostuu monesta eri osa-alueesta, jotka vastaavat niistä monista monimutkaista toiminnoista, joita joka päivä teemme. Tässä on yksinkertainen kuvaus eri aivolohkoista ja kaikki nämä eri alueet, eri värilliset osa-alueet edustavat erilaisia aivolohkoja, joilla on eri toiminnat. Siellä on esimerkiksi takava, takaraivolohko, joka hoitaa Äh, näkemisen sen jälkeen päälä, päälläkilohko, jossa tuntoaistimukset syntyvät. Sen jälkeen löytyy ohimolohko, joka taas hoitaa kuulemisen, tunteet ja muistin. Ja sen jälkeen otsala, otsalohko, joka on ehkä eniten evoluoitunut, kehittynyt osa aivoja ja hoitaa kognitiiviset ja ajatukseen liittyvät toiminnot. Ja tulkkauksen tutkimuksessa olemme erityisen kiinnostuneita ohimo- ja otsalohkoista, koska ne ovat erityisen kovasti läsnä tässä toiminnassa. Eli mielenkiintomme kohteena ovat ne eh, neuronipohjat, jotka liittyvät simultaaniseen tulkka- simultaanitulkkaukseen. Ja meidän tutkimuksemme kohde on ollut seurata kahta eri tutkimusryhmää tulkkausopiskelijoita ja heille on annettu erittäin perustavanlaatu norman tehtävä tulkkauksessa ja tätä on seurattu jonkun aikaa. Ja kyseessä ovat siis olleet tulkkauksen opiskelijat, jotka ovat kyenneet tulkkaamaan perustehtäviä. Aluksi on tehty tällainen funktionaalinen ja rakenne skanni aivoista, jota on katsottu sitä, millä tavalla aivot toimivat. Meillä on ollut myös vertailuryhmä. Ja 15 kuukauden kuluttua, kun tämä mästytutkinto on suoritettu, tehdään samat tehtävät ja samat skännit näille koehenkilöille. Eli joka kerta kun koe tehdään, pyydetään koehenkilöitä tekemään kolme eri tehtävää tässä magneetti kuvaus tunnelissa. Tietysti tässä on ongelmana se, että IRM aiheuttaa paljon kohinaa ja meidän täytyy muokata annettavia tehtäviä sen suhteen. Me emme voi antaa mitään jatkuvaa tulkkausta, vaan ihmisten täytyy tulkata yksittäisiä lauseita tästä syystä. Eli meillä on lause ja sitten otetaan kuva, joka aiheuttaa siis paljon kohua ja kohinaa ja ääntä, jonka aikana ei voida tulkata ja sen jälkeen sitten otetaan uusi kuva, kun lause tulkataan. Kun katsotaan tätä tulkkaustehtävää, niin jos se jaetaan eri osioihin, niin se tietysti sisältää ensinnäkin puheen havainnoimisen, sen ymmärtämisen, sen tuottamisen, ja sen jälkeen itsearvion, joka tulkki tekee. Eli hän valvoo sitä, mitä hän sanoo. Ja lopuksi sitten hallitaan kahta kieltä samanaikaisesti. Meidän ei tule katsoa kaikkia näitä prosesseja erikseen, vaan meitä kiinnostaa nimenomaan se, mikä juuri liittyy tulkkaukseen. Eli havainnoimisen, tuotannon, ymmärtämisen prosessit eivät ole aivan yhtä mielenkiintoisia kuin simultaani kielten hallinnoiminen. Se on tärkeää tietysti, jotta tulkaus onnistuu hyvin. Ja tässä suhteessa olemme yrittäneet valvoa näitä aivojen eri osa-alueita ja niiden toimintaa ja verrannut tätä yksinkertaisempaan tehtävään, eli shadowingin, sitä, että toistetaan samaa lauselta ilman, että sitä tulkataan yhdellä kielellä siis vain. Lisäksi vertailuryhmässä kuunnellaan pelkästään lauseita. Näin nähdään, millä tavalla aivot reagoivat, kun niitä stimuloidaan auditiivisesti. Ja tässä nyt nähdään se, mitä aivoissa tapahtuu silloin, kun pelkästään kuunnellaan lauseita. Tässä on ohjelmalohkossa voimakasta toimintaa ja se vastaa sitä, mitä odotimmekin. Eli aivot kuuntelevat, se, ne prosessoivat sanoja. No ihan hyvä, mutta ei kauhean mielenkiintoista. No sitten siirrytään tähän simultaanin toistoon. Silloin nähdään, minkälaisia toimintoja tapahtuu. Me siis vertailemme tämän toiston ja pelkän kuuntelun välisiä eroja. Eli kaikki nämä alueet eivät hoida kuuntelua, vaan tätä tehtävää. Ja tässä toiminto menee keskelle aivoja ja näette, miten laajalti tämä toiminta laajenee tässä animaatiossa. Donc c'est assez dur de bien vous expliquer ce qui se passe sur les images qui bougent. Donc je vais passer. Eli nyt siirrytään tähän staattiseen esitykseen. Tässä nähdään nyt vertikaalileikkauksia aivoista ja ne osoittavat joitakin pääosia. Tässä on suuria alueita, motoriset osa-alueet, jotka ovat, hoitavat puheen tuotannon. Se on tietysti oleellista tässä tehtävässä. Ja sitten on alueet, jotka ovat erittäin tärkeitä Yksi löytyy täältä aivan aivojen keskiosasta, joka liittyy nimenomaan tuohon huomioimiseen ja virheiden havaitsemiseen. Se on alue, joka hoitaa tehtävät silloin, kun teemme virheitä. Ja aika mielenkiintoista nähdä, että se on aika aktiivinen tässä tehtävässä, mutta tietysti se on myös tarpeellinen, kun osallistujat kuuntelevat ja tarkistavat sitä, mitä tuottavat. Ja tässä horisontaalinen leikkaus aivoista, joka osoittaa aivojen keskustassa olevat osat, jotka ovat aktiivisia. Tämä alue, ikään kuin V-muotoinen, on perusosio, joka liittyy kaikkeen siihen, mikä hoitaa havainnointia ja varsinkin motorista toimintaa. Ja sen jälkeen sitten tämä työ, joka meitä kiinnostaa kaikkein eniten, eli simultaanitulkkaus. Tässä tämä sama, nämä samat aivot ja alue, joka hoitaa puheen toiston. Ja nyt näytän kaikki ne alueet, jotka ovat mukana simultaanitulkkauksessa. Ensiksi kannattaa huomata, että tämä on nimenomaan aivojen sivuosassa – ja mitään erityistä sillä puolella ei tapahdu. Mutta se ei ole mitenkään hämmästyttävää, sillä me tiedämme jo jonkin aikaa, että vasen aivopuolisko yleisesti ottaen hoitaa puheen kaikkein vaativimmat osat syntaksin ja semantiikan. Ja nyt osoitan uudelleen nämä samat leikkaukset, mutta punaisella on merkitty ne aivojen osa-alueet, jotka ovat erityisesti mukana silloin, kun harjoitetaan simultaanitulkkausta. Tässä leikkauksessa tuolla aivan ylhäällä näette vasemmalla on Brokan alue, joka on mukana. Brokan alue ei hoida pelkästään fonologiaa, vaan se liittyy myös äh, erittäin paljon semantiikan valvontaan. Ja juuri tässä alapuolella on otsalohkon alue, joka huolehtii syntaksista. Ja mielenkiintoista nähdä se, että ne henkilöt, jotka tätä tehtävää tekivät, huomattavasti syvällisemmin analysoivat lauseita, kun joutuvat tulkkaamaan. Ja tässä aivojen keskiosassa oleva alue, joka hoitaa auditiivisen ymmärtämisen ja virheiden kontrolloimisen. Ja hetkinen, jos tämä onnistuu, niin tuolta näkyy aivan aivojen keskiosassa. Tämä on aika pieni alue mutta kysymys on häntä tumakkeesta, joka hoitaa hyvin paljon eri toimintoja. Se on mukana liikkeessä, motoriikassa, motivaatiossa, valinnoissa ja liikkeiden inhibitiossa esimerkiksi. Tämä on erityisen tärkeää, koska se osio, joka tässä on tutkittavana, liittyy nimenomaan kieleen, mutta se on samalla täytäntöön paneva osio, joka liittyy myös muihin kognitiivisiin osa-alueisiin. Eli se, minkä tämä, tämä osoittaa, on, että ei pelkästään ne aivojen alueet, jotka generisesti ovat mukana, kun näitä tehtäviä hoidetaan, niin mukana ovat myös toiset osa-alueet. Ja se osoittaa, että tämä inputin ja outputin, eli kuuntelun ja tuottamisen tekeminen samanaikaisesti on erittäin vaikeaa. Se on erittäin, erittäin vaativaa. Ja olemme siis mitanneet koehenkilöiltä sen, miten pitkään nämä toiminnot kestävät. Jokaisen lauseen kohdalla, jota he ovat tulkanneet. Ja ja tarkastelimme, millä tavalla tämä vastine pidentyy sitä mukaan, kun tehtävät vaikeutuvat. Tässä näette, mitä aivokuoron auditiivisella osalla tapahtuu. Eli tämä aivan yksinkertaisessa tilanteessa, kun kuunnellaan asioita. Mutta sen sijaan, jos katsotaan syvemmälle aivoihin, ja avataan tämä leikkaus aivoista, niin nähdään, että siellä on kaksi pientä osiota aivan tuolla keskellä, jotka aktivoituvat silloin, kun simultaani tulkkausta tehdään. Ja kyseessä on aivokuorukka niminen alue. Se mahdollistaa sen, että voidaan estää niitä eleitä, tai valintoja, joita haluamme tehdä. Silloin kun meidän täytyy hallita useampaa kieltä samanaikaisesti, meidän täytyy samalla myös estää tiettyjä toimintoja. Eli estää esimerkiksi se, että toistettaisiin tuo sama lause alkuperäiskielellä. Ja tässä kuviossa on pyritty hieman yksinkertaistamaan niitä alueita, jotka ovat mukana näissä tehtävissä. Nämä ovat siis näitä aktiviteettikeskuksia. Näette, mikä ö, liittyy puheen tuotantoon. Sen jälkeen nämä alueet taas liittyvät ö, oman tuotannon valvomiseen, eli oman puheen valvomiseen. Ja sen jälkeen ne alueet, jotka vaikuttavat olevan mukana silloin, kun tehdään moniajoa ikään kuin, eli samanaikaisesti hoidetaan monta tehtävää. Eli näyttää siltä, että useiden tehtävien samanaikainen suorittaminen aktivoi nimenomaan nämä kohdat, jotka löytyvät tuolta otsalohkon keskeltä. Lopuksi sitten kääntäminen, niin kuin olen tässä nimittänyt, mutta siinä Brokan alue ja aivokuoren inferiorinen alue ovat mukana – Ja se liittyy näihin kieliin, siis jota tulkataan. Ja sitten violetilla nämä pienet alueet, ne ovat mukana silloin, kun täytyy samanaikaisesti aktiivisesti hoitaa kahta kieltä. Ja tässä kolmiulotteisesti se, mistä on kysymys, nyt nähdään, millä tavalla nämä asiat liittyvät toisiinsa. Ja tämän jälkeen aion esitä sen, mitä tapahtuu sellaisen tulkin aivoissa, joka on oppinut tulkkaamaan, joka on päättänyt opiskelun. Eli 15 kuukauden opiskelun jälkeen tietysti he eivät ole mitään ammattitulkkeja, heiltä puuttuu paljon kokemusta ja niin poispäin. Mutta pelkästään jo tämän 15 kuukauden opiskelun jälkeen nähdään selkeitä muutoksia. Nämä ovat niitä funktionaalisia muutoksia, joita syntyy. Eli mästystutkinnon jälkeen, mitä tapahtuu, kun henkilöt tulkkaavat. Näillä kolmella osa-alueella nähdään selkeä aktiviteettien lasku samojen tehtävien hoitamisen. Eli se merkitsee sitä, että näiden kolmen vyöhykkeen alue on muodostunut paljon tehokkaammaksi. Se on erittäin mielenkiintoista, koska tässä oikealla Meillä on uudelleen tämä häntätumake, jonka otin esille. Se on tumake, joka on mukana, kun hallinnoidaan motoriikkaa kognitiivisella puolella, ja se liittyy myös puheeseen. Ja itse asiassa, anteeksi, se ei liity puheeseen, vaan ainoa alue, joka liittyy puheeseen, on tämä, joka nimenomaan hoitaa ymmärtämisen ja syntaksin eli lauseen sisällön ymmärtämisen. Näiden muutosten lisäksi nähdään myös rakenteellisia muutoksia. Minun mielestäni 15 kuukauden koulutuksen jälkeen tämä on kyllä todella mielenkiintoista. Se, mitä nyt nähdään, on tämä, kuinka paljon toimintoa tapahtuu aivoissa ja ne vyöhykkeet, jotka ovat muuttuneet tämän opiskelun seurauksena. Kyse on siis määrällisestä muutoksesta. Ja se, mitä taas nähdään, ovat nämä tumakkeet keskellä aivoa, jotka ovat kaikkein eniten mukana. Eli häntätumakkeet ja ö, niiden lisäksi myös aivokuorukka. Ja se, missä määrin ne hoitavat näitä tehtäviä. Nämä ovat kognitiivisia yleisalueita, ja sanoisin, että tämä opiskelu on aivan syvällisesti muuttanut tulkkien aivojen toimintaa. Ja tällä tietysti voi olla yleisenpiluotoisiakin vaikutuksia tulkkien jokapäiväisen elämään ja kognitiivisiin taitoihin. Ihan näin lopuksi haluaisin vielä kiittää lähteitäni Fondational Swissia ja kollegoitani Genevessä ja haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että jaksatte kuunnella. Muchas gracias. Eh, tenemos ahora... Kiitoksia. Nyt meillä on kymmenisen tai korkeata 15 minuuttia kysymyksiä varten. Ilmeisesti Claire Donovan OECDstä halusi puheenvuoron. Olkaa hyvä remercier très chaleureusement. C'était... Voisin lämpimästi kiittää tästä erittäin kiehtovasta luennosta meidän tulkkien kannalta. Kuinka oli hienoa kuulla, kuinka me olemme suojassa dementialta ja meidän kognitiiviset kykymme ovat ylivoimaista luokkaa verrattuna muihin, mutta ehkä tämä teille tässä pääsenä. Mutta minulla olisi muutama kysymys. Haluaisin tietää, ajatteko te tutkia asiantuntijatulkkeja, kokeneita tulkkeja, koska olen usein havainnut, että parin kolmen vuoden kokemuksen jälkeen tulkit tekevät työtä eri tavalla kuin aiemmin. Heistä tulee todellakin asiantuntijoita, ei pelkästään, tai, tai suhteessa siihen, mitä he äh, kokemuksensa alkuvaiheessa. Oletteko havainneet äh, skanneroinnin yhteydessä tarkastelleet äh, keskusteluita tai vai, mitä, mitä vaikeu, missä vaiheessa vaikeuksia syntyy, mikäli on eri yksittäisiä lauseita eikä kokonaista keskustelua tai puheenvuoroa, mitä, mitä mekanismia käytetään hyväksi, mikä keskustelu on tämmöistä hajanaista, katkonaista. Entä sitten tuntemukset tulkkauksen yhteydessä. Minua kovasti äh, kiinnostaa tämän koulutuksenkin kannalta. mitä, mitä sanottavaa teillä on tämän suhteen? Uh, niin, kiitoksia näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Pyrin vastaamaan yksittäin niihin. Niin, me, tavoitteenamme on tutkia siis kokeneempiakin tulkkeja. Ja äh, myös tutkia näitä, jotka olivat ensimmäisessä koeryhmässä mukana. Äh, ja sitä aiomme tehdäkin seura- ensi vuonna. Ja nämä työtavat, jotka ovat erilaisia kokeneen tulkkien kohdalla, se on varmasti näin, mutta me tarkastelemme myös sitä, että aivoissa tilanne ei juurikaan ole muuttunut siinä mielessä, että se mitä tapahtuu vaikuttaa siltä, että aivoista tulee vain yksinkertaisesti tehokkaampia hoitamaan nämä tehtävät. Eli jos jotain nähtäisiin, niin se olisi nimenomaan vielä enemmän tämän suuntaista kasvua. Mutta rakenteen kohdalla olisi tietysti mielenkiintoista nähdä myös se, että minkälaisia mahdollisia rakenteellisia muutoksia syntyisi. No sitten tämä skannerin aiheuttava melu ensimmäinen ongelma siis on nimenomaan skannerista tuleva melu ja toinen, että tekniikka on hidasta. No nyt on olemassa tekniikka, joka mahdollistaa, että kuvia voidaan ottaa usean millisekunnin ajan, mutta skanneri ottaa kuvia ja se ei voi ottaa kuvia päästä, joka liikkuu ja pää liikkuu taas silloin, kun tulkataan. Eli tämä on ongelma. Meillä on erittäin vähän neurokuvaamisen tekniikkaa, joka selviäisi näistä liikkeen aiheuttamista ongelmista. Tämä infrapunaspektroskopia on olemassa, mutta valitettavasti tämä tekniikka ei kykene kuvaamaan kuin aivokuoren pinnan, eli mitään aivojen sisältä saatava tietoa ei sillä saada Nämä ovat siis niitä teknisiä ongelmia, joista on vaikea päästä yli. Mutta tietysti olisi huomattavasti mielenkiintoisempaa, jos siihen päästäisiin, sillä luonnollisesti kaikki nämä ennakoimiset ja muut, jotka liittyvät tulkkaukseen, ovat myös mielenkiintoisia tutkittavaksi. Kaikki lauseemme olivat myös erittäin neutraaleja. Vältimme sitä, että meillä olisi jotain spesifistä sanastoa enkä mekään halunneet, että tulkit hämääntyisivät itse sisällöstä. Mutta olemme myös kiinnostuneita tästä näkökulmasta, koska vaikuttaa siltä, että tunteiden automaattinen hallinnointi, puhun nyt siis yleisesti ihmisistä, en pelkästään tulkeista, eli onpa kyse vaikkapa kasvoista, jonka näemme, tai huudosta, tai painetusta sanasta, niin ne vaikuttavat tietysti tunteisiin. Ja mielenkiintoista olisi nähdä, että kykenevätkö tulkit siihen. En fait, ce que j'ai constaté dans l'enseignement, que j'ai... Siis olen kouluttanut tulkkeja 25 vuotta ja olen huomannut, että tunteita voidaan käyttää. Eli on osittainen esto tai etääntyminen, mutta kuitenkin otetaan käyttöön tunteet ja tällä tavalla voi paremmin ymmärtää viestin. Eli siitä syystä esitin tämän kysymyksen. Hienoa, tuota en ole tullut ajatelleeksikaan. Kiitos tästä huomiosta. Kiitoksia sitten Nikolai Borovski Etvistä. Thank you very much for your... Ensinnäkin kiitokset teille erittäin mielenkiintoisesta luennosta. Minulla olisi teille kysymys, jonka aion esittää äidinkielelläni venäjäksi. Minä voisin tietystikin ottaa tämän selville internetinkin välityksellä, mutta kun te kerran olette täällä tänään, niin kysynpä teiltä suoraan. Mikä perusero vallitsee, kun tarkastaa ihmisten aivoja, äidinkieltä puhuvan ihmisen tai sen kielen osalta, jonka opimme lapsena ja sen kielen osalta, jonka opimme sitten myöhemmin elämän aikana. Miten kielten oppiminen vaikuttaa aivoihin? Sijaitsevatko nämä kielet eri osassa aivoja? Ja miten aivot toimivat silloin, kun me käytämme äidinkieltämme, tai sitten silloin, kun me käytämme kieltä, jonka olemme oppineet myöhemmässä vaiheessa elämäämme? Ja voidaanko havaita eroja esimerkiksi, tai vaikuttaako tämä millään tavalla dementian ehkäisyyn? Auttaako toisen kielen oppiminen suojautumaan dementialta? Euh, euh, Kiitoksia. Aloitan tästä viimeisestä kysymyksestä, eli dementiasta. No, tämä nyt ei minun tutkimuksistani käy ilmi, mutta ilmeisesti kaksikieliset ihmiset ja Kanadassa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet tämän niin kyse ei ole siitä, mistä kielistä on kyse, vaan kyse on vain kaksikielisyydestä. Eli on kaksi aktiivista kieltä koko ihmiselämän ajan. Ja se luo kognitiivisen reservin. Eli tämä suojaa Alzheimerin taudilta ja muilta tämän tyyppisiltä taudilta. Eli aivojen rakenne on silloin erilainen ja se ei riipu, mitkä kielet ovat kyseessä. Ja sitten tämä kielten representaatio aivoissa. No ihmiset ovat tätä miettineet jo pitkään, minä itse mukaan lukien, ja minun on vaikea vastata hyvin lyhyesti. Mutta kun on kaksi kieltä, niin ne on aivoissa lähes identtisesti edustettuina kaksikielisten ihmisten aivoissa. Mutta kun opiskelee kieltä, niin vaikuttaa, että aivot aktivoituvat ja mielenkiintoista on tässä, että mitä enemmän on asiantuntemusta, sitä lähempänä nämä verkostot ovat toisiaan. Ja yksi tutkimus osoittaa, että kun opiskelee kolmatta kieltä, niin silloin aivojen oikea puolisko toimii hyvin aktiivisesti. Ja yleensähän vasempaa aivopuoliskoa käytetään enemmän kielten opiskelussa. Mutta vasemman ja oikean aivopuoliskon tehtävät eivät ole ollenkaan samoja. Ne ovat kognitiivisia, eli siellä käsitellään ajatuksia – Joten kyse on todellakin aktiivisesta kognitiivisesta prosessista. Kun kyse on äidinkielistä tai muista täydellisesti osattavista kielistä, niin silloin kaikki on oikeastaan automaattista aivoissa. Eli silloin tämä muuttuu tämä tilanne, kun kyse on tällaisesta automatismista. No tämä nyt ei ole tyydyttävä vastaus varmaankaan, mutta en myöskään voi ottaa kantaa näihin rakenteellisen eroihin, joita on yksi- tai monikielisten ihmisten aivojen välillä koska aivot ovat niin heterogeenisia, ne ovat niin erilaisia, ja on hyvin vaikea erottaa kieltä eri aivojen osista. Se on jakautunut hyvin moniin aivojen osiin. Kieli on asia, joka on myöskin käsite, ja semantiikka jakautuu kaikkialle aivoihin, koska jos ajattelee jotain välinettä, silloin aivoissa aktivoituvat ne osat, jotka esimerkiksi liittyvät käden toimintaan. Eli tämä merkitsee, että jos on yksi kieli tai jos on erikoistunut tietynlaiseen sanastoon, niin tässä tapauksessa on aina vaikea erottaa näitä alueita, jotka aivoissa toimivat. Kiitoksia. Täällä on vielä kolme puheenvuoropyyntöä. Ja ehdottaisin, että näiden kolmen henkilön jälkeen päätämme tämän osion ja pidämme kavitauon. Ensin Tom Fock Natosta. Kiitoksia ja kiitoksia tästä aivan erinomaisesta esityksestä. Minulla on muutama kysymys ja kommentti. En tiedä, onko teillä näihin vastauksia, mutta kun tarkastellaan ammattimaista tulkkia, niin millä tavalla esimerkiksi automatismien oppiminen vaikuttaa hänen toimintaansa. Ja lisäksi, kun puhutaan ammatissa toimivista tulkitissa, puhutaan siitä, että hän oppii myös tiettyjä muita taitoja, millä tavalla ne vaikuttavat toimintaan ja onko eroja miesten ja naisten välillä? Puhutaan naisaivoista esimerkiksi. Minä olen tässä pikemminkin feministien leirissä. Ja sitten ehdotus. Jotta voitaisiin saada skannerissa mahdollisimman luotettava kuva, niin miksi ei voitaisi silloin myös äänen esittää tämä äh, kuvaus? Oh, Tässä on parikin kysymystä. Minulla ei oikeastaan ole mitään teillä varsinaista vastausta antaa. Tässä suhteessa en ole nähnyt eroa, eikä minulla myöskään tietoja, jotka vaikuttaisivat, osoittaisivat, että että olisi tapahtunut mitään erityisiä muutoksia. Tämä toinen kysymys on äärimmäisen kiihtova my, mu, myöskin, mutta minulla ei ole selkeä vastaus teille, mutta tulkien osalta en oikeastaan voi teille muuta sanoa. Se, että on kaksikielinen, tästä on selkeää hyötyä, mutta entä sitten haittoihin tulee sanojen löytäminen? Monikielisen ihmisen on vaikeampi ehkä löytää sanoja, mutta onko tämä sitten mitattavissa? mikäli esimerkiksi tehtävissä piti sanoa, onko ruudulle tullut sana oikea sana vai ei. Tässä on monikielisellä ehkä vaikeu, vaikeuksia. Kun aivoissa on useita kieliä varastoituna, tätä saattaa hidastaa prosesseja. Mutta ympäristössä, mitä pitää olla hyvin kaunopuheinen ja käyttää kieltä hienostuneella tavalla, niin on, onko tästä sitten hieman haittaa, että on monikielinen? No, en minä tästä nyt tarkkaa tietoa, enkä minä tästä nyt liikaa olisi huolissani. Mutta toisaalta olen kuullut sanottavan, että jotkut joillakin tulkeilla on sellainen mielikuva, että heidän muistinsa on heikentynyt työn myötä. En ole täysin vakuuttunut tästä. Tulkkauksen aikana tietyt aivonalueet ovat enemmän ärsyntyneitä ja sitten jotkut muut ovat äh, heikommin, äh, toimivat silloin heikommin. Mutta en usko, että tämä sinänsä muisti huonontuisi, tai muiden aivan osien toiminta huonontuisi. Viestin sisältöön täytyy keskittyä ja sitten pienet muutokset, jotka tulevat äh, kokemuksen myötä, jota siihen tulkitavat toimia paremmin, mutta esimerkiksi mistä on puhuttu, niin pitää keskittyä sisältöön, niin sitten turhat asiat taas ikään kuin siirtävät sivuun. Entä sitten miehet vastaan naiset? Yksinkertaisesti vain toteaisin, että ne opiskelijaryhmät, joita tutkin, olivat, siellä oli sekä miehet että naisia, enkä minä nähnyt mitään suuren suuria eroja ryhmien välillä. Ja skannereista vielä tietenkin meteli, melu on ongelma. Se, että tulkkaunsa, tulkkausista on kyse, niin ennen muuta täytyy varmistaa, että osallistujat kuulevat ja pystyvät suorittamaan tämän tehtävän ja pystyvät puhumaan ja mikäli ja erityisestikin se, että pystyy kuuntelemaan ja sitten kuuntelemaan myöskin itseään. Minä olin itse kaksikielinen, pystyn kyllä omassa päässäni tulkkaamaan, mutta mikäli oikeasti pitäisi tulkata, niin tähän en pysty. Minulla olisi vaikea kuunnella sekä itseäni että puhettaan samanaikaisesti. Tähän, tätä minä en pysty tekemään. Sitten seuraavat kaksi henkilöä. Ensin Olga Jorova Astrakanin yliopistosta ja sitten Fowland Golven yliopistosta ja pyytäisin, että esitätte yhden kysymyksen kummankin, kumpikin mahdollisimman konkreettisesti, koska todellakin haluaisin, että varttia yli voisimme lähteä kahvitauolle ja pyytäisin, että myöskin vastaus olisi mahdollisimman tiivis. Eli Olga Borojova. Я также воспользуюсь возможностью задать niin, minäkin hyödynnän tätä tilaisuutta esittämään kysymyksen ja esitän kysymykseni venäjäksi. Kuten kaikki tiedämme, konferenssitulkit työskentelevät paineen alla. Ja työolosuhteet voivat olla erittäin hankalat. Minusta vaikuttaa siltä, että mm, usein voi tulla aika klaustrofobinen tunne työtilanteessa, mm, minusta ainakin. Eli kopissa oleva tunnelma voi olla sellainen. Onko sillä vaikutusta tuloksiin? Olisiko se muuttanut tutkimuksenne tuloksen vai eikö se vaikuta lopputulokseen? C'est une euh, très très bonne Tämä on erittäin hyvä kysymys. No skanneriympäristö on varmasti vähemmän stressaava kuin koppissa työskentely. Mutta toisaalta kyse on lääketieteellisestä ympäristöstä ja siellä on esimerkiksi sähkökenttä, joka tuhansia kertoja voimakkaampi kuin maan magneettikenttä. Sitten tämä stressikysymys. No sehän vaikuttaa huomattavasti tähän samaan järjestelmään. Kyse on motivaatiosta, energiasta ja tietysti stressi vaikuttaa näihin kysymyksiin. Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja varmasti se voi kielteisesti, stressi voi kielteisesti vaikuttaa tulkkaussuoritukseen – varsinkin kun ajatellaan kielten samanaikaista hallitsemista, joka on kuitenkin tulkauksessa hyvin keskeinen alue. Eli kiitos tästä kysymyksestä. Sitten Poland. Mikäli sinne täysistunnossa, varmaan olisitte jo keskeyttänyt puheenvuoron, mutta teidän tutkimus on suorastaan kiehtovaa, koska minä erittäin oman tutkimuksen haluaisin esittää vain huomautuksen, että toivottavasti kolmannessa rehtoreiden konferenssissa voin kertoa teille, onko henkilöiden kognitiiviset kyvyt parantuneet tulkkauskoulutuksen yhteydessä, koska tulkkauskoulutuksen yhteydessä muutkin taidot parantuvat, ei pelkästään tulkkaus. täällä on hieno yleisö myöskin. Ja on kursseilla, kurssalta tipahtaneet, pois tipahtaneet heidän saattaa katsoa, että mikäli joku koulutetaan tulkiksi, he eivät saa pelkästään tulkkaustaitoja, vaan myöskin elämän yhteydessä käytettävissä olevia taitoja ja me sitä pidemmällekin saattaa, että tulkista ei tule täyttä, kymmenestä tulkista ei tule, kymmenestä opiskelijasta ei tule kymmentä tulkia, mutta kaikki kymmenen ovat kuitenkin kehittäneet sellaisia taitoja, joita heillä ei olisi ilman tätä koulutusta. Tästä olen vakuuttanut. Very important point. Kiitoksia tästä kommentista, se on kyllä erittäin tärkeä. Ja luonnollisestikin itse en tule tulkkauskoulutuksen maailmasta, mutta minusta on hyvä osoittaa, että on olemassa aivomuutoksia jotka syntyvät tämän seurauksena ja että niillä on suuremmatkin vaikutukset kuin pelkkään tulkkaukseen liittyvät. Mielelläni kuunnella sitten tuloksia teidän työstänne. No niin, kiitoksia. Kiitämme tohtoria Johde Adelmania. Kiitokset tästä esityksestä. Y propongo que la pausa... Ja sitten pitäisimme hiukan lyhyemmän kahvitauon kuin eilen, 20 minuuttia ja 35 yli jatkamme sitten. Kiitos.